Christianis, only one minute. Christianis, Hyvät edustajat. Tähän päätämme viimeisen keskustelun. Meillä oli täällä todella viimeinen valtion päämies ja aiheena oli Euroopan tulevaisuus. Uskon, että meille kaikille Euroopan parlamentin jäseninä on ollut tärkeää olla toimijoina tässä valmistelevassa vaiheessa. Nyt kun valmistaudumme Euroopan tulevaisuuteen, tämän työn ja keskustelun tulokset toimitan seuraavan Eurooppa-kokouksen 9. Mallis, ma, toukokuuta ja haluaisin kiittää nyt kaikkia parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat näihin keskusteluihin ja antoivat niihin eloa. Uskon, että tämä oli myönteinen aloite Euroopan parlamentilta. Saimme näytettyä sen, että Euroopan parlamentti on demokratian ydin. Haluaisin vielä kiittää teitä ja toivottaa kaikille hyvää vaalikampanjaa ja hyvää pääsiäistä. Uh, uh, Hyvää iltaa. Äh, ennen kuin ryhdymme äänestämään, minulla on ään, äh, ilmoitus. Äh, David Borelli siirtyy NI-ryhmästä ja ALDE-ryhmään 17. huhtikuuta 2019 alkaen. Nyt sitten jatka, menemme äänestyksiin. Ensimmäinen esityslistanko tai ensimmäinen äänestettävä asia Butikhofer, teillä on puheenvuoro. Onko tämä työjärjestyskysymys? Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Sitten artiklaa 1 115 työjärjestyksestämme. Haluaisin kiinnittää parlamentin huomioita asiaan, joka on aika huolestuttava Euroopan demokratian kannalta. Facebook on ollut on tämän viikon alusta äh, panostanut uuteen äh, mainospolitiikkaan, joka haittaa mahdollisuuksia, Euroopan parlamentin mahdollisuuksia ja myös Euroopan poliittisten puolueiden mahdollisuuksia tehdä EU-laajuista e mainontaa. Parlamentin puhemies ja, ja parlamentti, komissio ja neuvosto ovat kirjoittaneet kirjeitä herra Nick Cleckille ja protestoineet tätä uutta käytäntöä vastaan, mutta tähän mennessä Facebook ei ole reagoinut. Uskon, että on täysin, ei missään tapauksessa voida hyväksyä sitä, että yksityinen yhtiö toimii jostakin Yhdysvalloista ja päättäisi, millä tavalla eurovaalit hoidettaisiin. Se on ylimielistä ja täysin sellaista, mistä ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Facebook yrittää sanella, sanella miten me tätä hoidetaan ja yrittää sanella, miten EP ja eurooppalaiset puolueet hoitavat vaaleja ja, ja näin. Ja se, haittaa, se vaikuttaa Euroopan laajuiseen mainontaan. Ja minä pyyhy, vetoankin kollegoihin, että että liitetään yhteen, yhteen ja ehdotan, että Euroopan poliittiset puolueet kokoontuvat ja yhdessä äh, kirjoittavat avoimen kirjeen herrat Zuckerbergille ja protestoivat ja vaativat välitöntä muutosta näihin järjestelyihin. Äh, Kiitos herra Pytikofer. Me kirjasimme tämän ylös. Täällä on kaksi muuta puheenvuoropyyntöä, työjärjestyskysymys ja sen jälkeen äänestetään Rouva Tunana Hornstein, yksi minuutti. Thank you very much. Dear colleague. Kiitoksia, hyvät kollegat. Monet ovat kysyneet, miksi olen jakanut näitä keltaisia narsisseja huomenna. Niitä jaetaan myös käytävillä. Monet teistä ovat jo saaneet sellaisen. Kuunnelkaa hetki. 19. huhtikuuta on Varsovan geton kansannousun muistopäivä. Me aina muistamme tätä päivää näillä narsisseilla. Tuhannet ihmiset Varsovassa kantavat näitä narsisseja tai tuoreita. Haluaisin, että tämä vaalikauden viimeisenä päivänä annamme selkeän merkin siitä, että yhdessä muistamme tämän ja olemme täällä siksi, ettei sen kaltaiset kauheudet koskaan enää tapahtuisi. Kiitos kirjattu. That was not a point of order. No se ei ollut työjärjestyskysymys, mutta tämä oli niin tärkeä asia, että oli rova työjärjestys viimeisenä ja sitten ryhdymme äänestämään. Kiitoksia puhemies. Intan paketti on otettu pois esityslistalta ja haluaisin tämän, käyttää, tämän minuutin käyttää kiittääkseni, että 30 vuoden, 30 vuoden jälkeen me olla, meillä on erityisesti kauppakysymyksissä ollut viime kuukausina, viime vuosina monenlaisia asioita. Aloitin kun aloitin, meitä oli 12 valtioita, nyt meitä 28. Kun aloitin, silloin ei ollut edes täysistuntosalia ja nyt me istumme täällä. Ja haluaisin nimenomaisesti kiittää osavaltioita, niin Alasaksia Saksassa – joka, jossa äh, sellaisetkin saksalaiset, jotka, jotka eivät ole, ole äh, syntyneet Saksassa, ovat, ovat, olen voineet palvella heitä 30 vuotta. Tämä on todellista eurooppalaisuutta ja, ja toivotan kaikille seuraajille niin, ää, äh, kaikkea hyvää lähivuosina. Hyvät kollega, me voimme olla ylpeitä siitä, että, että me olemme yhdessä, olemme saaneet aikaan paljon paljon suuret lämpimät kiitokset kaikesta ja toivon todellakin, e, että on elämää on myös parlamentin jälkeen. Kiitos. Thank you, colleague, and let me also... Kiitos kollega. Haluan toivottaa teillekin kaikkia hyvää. Ja ihan viimeisenä Herra Castaldo, työjärjestys ja sitten äänestetään. Herra Castaldo. Thank you, President. will... Kiitoksia puhemies. Haluaisin viittata artikla 1.26.27. Kyseessä on mm, työjärjestyksen muutos. Tämä on viimeinen pyrkimys saada läpi ehdotus, joka perustuu yksinkertaisen enemmistöpäätöksen. Tämä sama muutosehdotus josta eh, pyrittiin tammikuussa eh, nämä verokysymykset tarjoavat eri tulkintamahdollisuuksia ja mielivaltaisia tulkintoja. Mitkä ovat ne parametrit, jotka osoittavat sen, mitä edellytetään poliittisten ryhmien yhtenäisyyteen ja yhteisen suuntaan? Kuka tekee päätöksen? Onko se puhemies? vai puheenjohtajakokous enemmistöllä vai konsensuksella, kun päätös tehdään, millaisia seurauksia on, jos ei sääntöjä noudateta, mitä ovat oikeuden, oikeussuojakeinot, mihinkään näistä kysymyksistä emme ole saaneet vastauksia. Vielä kerran vaalikauden lopussa kiireessä huomaamme, että nyt ollaan muuttamassa työ, järjestyksen sääntöjä kaikkien arkaluontoisissa asiassa. Tämä jättää avoimia oikeudellisia kysymyksiä ja vaarantaa meidän demokraattisen toiminnan. Tämä on todellinen isku demokratia vastaan. Haluaisin, että yhdytte kantanien, että hy- hylätään tämä tulkinta ja sanotaan kyllä demokratia. Mr. Castaldo, Mr. Castaldo, we... Rakas Taldo, me olemme noudattaneet työjärjestystä. Minä en aio nyt kolme ja nelosta artiklasta 2-6 mainita tässä. Tästä on keskusteltu ja nyt me jatkamme äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestystyöjärjestyksen 3.2 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa.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 Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. And it has been adopted. Hyväksytty. Seuraavana Nekan mietintö Euroopan horisontti puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan. Muunnostus 203 CPL puolesta vastaan tyhjää äh, hyväksytty. Tarkistus 203 CP2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3, 2b kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 CP4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 207 käsi, käsi, kädet ylös puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli sitten seuraavaksi 203 CP5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Seuraava raukea, artikla 6.1, tarkistus 208, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Eli seuraavana artikla 67 tarkistus 209, nimenhuolto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Seuraavana tarkistus 203 CP6 kädet pystyn puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana artikla 6.8. Anteeksi. Värhemmennä äh, tarkistus 66 CP1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava tarkistus 203 CP7 D ja 66CP2D eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana artikla 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli seuraavani 203 CP871 CP1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, johdantoosa 3212 puolesta eh, nimenhuutoäänestys alkaa, päättyy hylätty, joka tarkoittaa, että ää, ää, tarkistus 4, 203 CP9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Congratulations, we will now... Onneksi olkoon. Sitten seuraavana Horisontti Eurooppa puiteohjelma 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 300 puolesta vastaan, anteeksi, nimenhoitoäänestys päättynyt. Se on hylätty. Seuraavana komission ehdotus, nimenhuutoäänestys alkaa, päättyy. ja se on hyväksytty. Sitten äänestämme lainsäädäntö päätöslauselman luonnoksesta 301 puolesta. Anteeksi, tämä nimenhuutoäänestyksenä. Hyväksytty. Onneksi olkoon seuraavana. Dantin mietintö, markkinavalvonta ja kuluttajien vaatimusten mukaisuus. Yksi äänestys, kaksi 14 nimenhuutoäänestyksenä. Rouva Sulla on jotain kysyttävää? Mr. Zulo, my apologies. Pahoittelen, minä en huomannut. Teillä on minuutin puheenvuoro. Eh. Puhemies, hyvä esittely. Hyvät kollegat, haluaisin käyttää puheenvuoroja ja pyytää mahdollisuutta äänestää tarkistuksemme puolesta, jotka tukevat median 59.3 eh, artiklan mukaisesti työjärjestyksessä. Haluaisin muistuttaa siitä, että Tämä vaatimus koskien näin tätä merkintäpakkollisuutta suojelee kuluttajia ja estää vääristynyttä kilpailua. Trilogissa on tärkeitä vaatimuksen vastaisuussäännöksiä. Tämä paketti on merkittävä me, made in sääntelyä täydentävä toimi. Made in on merkittävä yritysten ja kansalaisten suojajärjestelmä. Haluaisimme, että sitä nyt vahvistetaan. Kiitos. Thank you and understand. Ymmärsimme, herra Danti, esittelijänä. Teillä on mahdollisuus reagoida tähän, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. On sanottava, että me vastustamme tätä pyyntöä. Ehkäpä sen Zullo ei ole ollut läsnä trilogissa eikä ymmärrä millaisia vaikeuksia meillä oli, jotta päästiin tämän tyyppiseen sopimuksen vuosien jälkeen. Niin lopultakin saamme valvotut markkinat aikaan, eikä ole tilanne enää sellainen kuin tänä päivänä, jossa meillä on 32 prosenttia, ei, ei ole vaatimusten mukaisia ja 58 äh, prosenttia sähkölaitteista ei vastaa vaatimuksia. Olemme tehneet paljon työtä tämän tekstin puolesta se on saanut hyväksynnän edustajan Zullolta ja FD, FDDn ryhmältä myöskin. Italian hallitus sitä tuki neuvostossa. Odotamme, että jos Zullolla ja EFDD-ryhmällä on niin tärkeää tämä Made in-säädös, hän voi sen, sitä vielä esittää neuvostoon niin, ja pyytää ministeri De Maioa toimimaan tässä asiassa. Pyydän, että ehdotus hylätään. Thank you, Miss Dante. Kiitos, herra Dante. Eli en äänestytä Sullon ehdotusta, joka pyytää äänestämään yksittäisistä tarkistuksista. Ää, puolesta vastaan tyhjää, eli se hylätti. Me käymme 214 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty, eli Euroopan parlamentti on päättänyt ensimmäisen käsittelynsä. Onnittelut siitä. Seuraavana Schaldemosen mietintö oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Tämä on äänestys. Tarkistus 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin. Euroopan parlamentti on päättänyt ensimmäisen käsittelyn, onneksi olkoon. Seuraavana Daltonin mietintö EUn kuluttajasuojasääntöjen ja täytäntöönpanon varempi valvonta ja nykyaikaistaminen. Rova Tun pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä, yksi minuutti. Um, Valitettavasti tämä direktiivi oikeastaan heijastelee sitä varsinaista asiaa. Siinä on avoin lista poikkeuksia, joiden mukaan erilaatuisia tuotteita voidaan samantyyppisissä pakkauksissa myydä. Ja, ja kuluttaja täytyy joka kerta, joutuu joka tapauksessa itse tekemään päätöksen, mutta yli sadan äh, jäsenen 25 jäsenmaasta nimissä me olemme esittäneet, että me haluamme estää tämän epäreilun käytännön. Minä haluan ja halu, haluaisimme, että tästä äänestetään erikseen. Kiitoksia. Kiitos. Onko 38 puoltavaa ääntä? Jos on, niin nostakaa käsi ylös tai nostakaa ylös. And I think that, uh... I, I think we can, uh... Eiköhän voida sanoa, että tätä tuetaan yli 38 jäsenen tovin, eli äänestetään. Dalton haluaa puheenvuoroa. Olkaa hyvä, minuutti. Thank, thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet. Olemme todella paljon käyttäneet aikaa sopimuksen pääsimiseksi. Kaikki ryhmät olivat lopulta tästä yhtä mieltä. Trilogissa saimme merkit riittävät uudet säännöt koskien tätä laatuvaihtelua, joissa puututaan kaikkiin näihin huoliin. Mikä tahansa tarkistus, jota tähän nyt tehdään, tekee lopun koko sopimuksesta. Tässä on todella uutta sääntelyä, joka nyt tehdään tyhjäksi, jos tehdään tarkistuksia. Meillä on hyvä sopimus ja pyydän, että parlamentti tukee tätä niin, että laki saadaan täytäntöön pantavaksi mahdollisimman pian. Kiitos. Äänestetään tuon niin ehdotus nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. And that has been... Ja se on hylätty, kollegat. Eli ään, emme äänestä näin. Eli nyt äänestämme yksi tarkistuksesta nimenhuoltoäänestyksenä. Se on alustava sopimus. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Eli Euroopan parlamentti on päättänyt ensimmäisen käsittelyn. Herra Dantonille onnittelut seuraavana. on mietintö elintarvikeketjun sovellettavan EU-riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys yksi ainut äänestys, tarkistus 171, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty, eli Euroopan parlamentti on päättänyt ensimmäisen käsittelynsä onnittelut kollega Ajusolle. Seuraavana äänestämme De Handes Pasqualin mietinnöstä lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta. Ja De Handes on sanonut haluavansa puhua tähän alkuun, näinkö on? Ei ole, joten menemme suoraan äänestyksiin. Alustava sopimus äh, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Äh, Pascual de Handes, haluatte käyttää puheenvuoroa nyt? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää parlamenttia tästä tuloksesta. Olen aivan varma, että siitä tulee hyötyä Euroopan terveydenhuollon. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Se oli erittäin hyvää ja näin oli odotettavissakin. Näin pääsimme konsensuspohjaiseen ratkaisuun. Haluaisin kiittää koko tätä parlamenttia. 15 vuoden jälkeen jätän tämän parlamentin. Haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää kaikkia jäseniä siitä, riippumatta siitä, mitä ryhmää edustatte. Minulle on ollut kunnia toimia tässä talossa. Minä uskon Eurooppaan. Olen sitä aina unelmoinut enkä ole aikaani hukannut. Lopuksi haluaisin vielä antaa kiitoksen avustajilleni näinä vuosina. He ovat tehneet olennaisen osan työstäni. Haluaisin kiittää heitä työstään, lojaalisuudestaan. Anna Mercedes, Anna Karin ja Alessandra, kiitoksia teille kaikille ja näkemiin. Mr. De Grandes Pascal. Herra De Grandes Pascal, kaikkea hyvää ja myös onnittelut, koska tämä meni nyt, tämä, tämä mietintön ensimmäinen käsittely on saatettu päätökseen. Seuraavana Salinin mietintö unionin avaruusohjelma, Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ymmärtääkseni, koska haluaa tähän valiokunnan puolesta kommentoida. Kiitoksia, tämä on hyvin tärkeä asia. Se, siinä halutaan myös vahvistaa EUn asemaa avaruusalalla. Ja komissio halu, haluaa esittää lausumia kun ne kun me olemme osallistuneet ssd ja toimeenpanaviin säädöksiin ja, ja me olemme me halunneet myös kehittää eu tason virastoa ja tämä teksti toimitetaan Euroopan parlamentin käyttöön. very much Kiitos komissaari. Seuraavana äänestämme 2.30 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Seuraavana tarkistus 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta äänestyksenä, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut äh, Massimiliona Salinille. Seuraavana mm, Linarin mietintö Digitaalinen Eurooppa-ohjelma vuosiksi 2021-2027. Ymmärtääkseni komissio haluaa tässäkin käyttää puheenvuoroa. Thank you very much, President. This vote con- Kiitoksia puhemies. Tämä osoittaa, että ensimmäistä kertaa täytäntöön pannaan toimia, joilla digitaalista kapasiteettia ja infrastruktuuria vahvistetaan – muun muassa keinoälyn kyberturvallisuuden alalla. Tämä tukee myös tietenkin digitaalista sisämarkkinaa. Komissio haluaisi kuitenkin eh, todeta seuraavaa. Komissio ei voi olla yhtä mieltä muutoksista, jotka koskevat eh, näitä siirtoja ja resursseja, jotka on myönnetty jäsenvaltioille yhteishallinnon puitteissa. Nämä muutokset kuuluvat mui, yhteensopivuuteen muiden muiden sääntöjen kanssa, kuten yhteisiä sääntöjä koskeva asetus. Komissio haluaa horisontaalisen lähestymistavan tähän asiaan neuvotteluissa MFFstä eri lainsäätäjien kesken. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Äänestämme 206 eh, tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme komission ehdotuksesta. Nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Sekin on hyväksytty. Onnea. Rova Linaarilla seuraavana. Äh, Giegoldin mietintö, veroyhteistyötä koskeva fiskaalisohjelma. Äänestämme äh, tarkistus neljästä. Se on koko tekstistä, niin kuin valiokunnasta se on tullut. Äh, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme komission ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten seuraavana Herbrandin äh, mietintö ympäristön ja ilmastotoimien ohjelmasta LIFEista. Ja komissio haluaa taas käyttää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Äh, Tämä lainsäädäntöehdotus on ajankohtainen todella oikean aikaan silloin, kun eurooppalaiset, erityisesti nuoret, protestoivat kaduilla, pyytävät tekemään enemmän ilmaston puolesta ja ympäristön puolesta. Euroopan instituutioiden asetus on hyvä viesti näyttää sitoumustamme komissio kuitenkin haluaa tehdä seuraavat lausunnot. Komissio valittaa, että lainsäätäjä ei, äh, ei käyttää tämän LIFE-logon. Tämä haluaa horisontaalinen lähestymistä, että tätä logoa ei voi käyttää muissa ohjelmissa. Toiseksi komissio on sitä mieltä, että tässä puuttuu perusteluja sille, miten tutkitaan äh, non-opinion lausekkeita. Ja kolmanneksi komissio vahvistaa, että tämän ohjelman, äh, ohjelman kesto, jolla ei ole mitään määräaikaa, ei ole hyvä seuraavan rahoituskehyksen osalta. Kiitos. No, Kiitos. Seuraavana äänestämme tekstistä tarkistus 104 CP1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 no, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hylätty, joten eteenpäin tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, eli seuraavana 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Seuraavana 1, 1, 111. Nimenhuoltoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1, 1, 2. puolesta vastaan jää hylätty. 105 CP4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 CP puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 CP5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puol- nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 107, nimenhuutoäänestys niin alkaa ja päättyy. Se on hylätty. Ja sen jälkeen komission ehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty hyväksytty. Onnittelut eh, Brandille seuraavana Weidenholzen Hautalan mietintö oikeusalan ohjelmasta. Eh, tarkistus 78 CP1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 CP2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 CP3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 CP4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 CP5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 CP6 eh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kollegat, ennen se, seuraavaa mietintöä, tämä on viimeinen kerta, kun minä olen tässä puhemiehen, haluan kiittää näistä kaikista yhteisistä vuosista. Haluan toivoa onnea niille, jotka ovat ehdokkaana ja sitten ne, jotka eivät ole, niin haluan to, to, toivoa muuten vaan elämässä onnea. Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat ja erityisesti. Ja sitten on vuorossa herra Valero mietinnöstä perusoikeuksien varvojen ohjelmasta. 116 nimenhuoltoäänestys alkaa, päättyy. Se on hylätty. Tekstikokonaisuudessaan tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme komissamme ehdotuksesta nimenhuoltoäänestyksessä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja meillä on useitakin parlamenttien välistä suhteista vastaavia valtuuskuntia ja, ja, ja parlamentaarisia sekä valiokuntia ja niiden valtuuskuntia ja parlamentaarisia yhteistyövaliokuntia, monivälisiä parlamentaarisia yhteistyökokouksia ostavia valtuuskuntia. Tässä, ehdotettu, tässä on puheenjohtajakokouksen ehdotus puolesta. Ja kohta 1, kohta B, rivi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen sitten äänestä. Tarkistamme tämän koneellisesti. Niin koneäänestys alkaa ja päättyy. Se on hyväksytty. Sitten äänestämme koko tästä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia kollegat. Sitten odotamme minuutin verran, siirrymme sitä äänestysselityksiä ja kiitän niitä. Pyydän niitä, jotka eivät osallistu äänestysselitykseen, niin poistuisivat salista. Kiitoksia. Hyvät kollegat, vielä kerran pyytäisin teitä poistumaan tästä salista, jotka eivät osallistu äänestysselitykseen, ja osoittakaa myös kunnioituksesta niille, jotka esittävät äänestyselityksen. Aloitamme vain alle minuutissa nämä äänestysselitykset. So once again, uh... no vielä kerran kiitoksia niille, jotka poistuvat hemisykkelistä. Nyt aloitamme äänestysselitykset. Ensimmäinen on Dan Nikan äh, mietintö Euroopan horisontti ohjelma. Ja se on kysymys on osallistumista ja tulosten levittämisestä. Ensimmäinen puhuja, Rova Maier, minuutti. Mrs. Meyer, just a second. Rouva Meyer, aivan, odottakaa ihan vielä hetki. Pyytäisin kohteliasti nyt teitä poistumaan salista, josta jos osallistuu äänestysselityksiin. No, Rouva Rova olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Aivovuoto on ongelma. Cambridgein yliopisto on tätä tutkinut. EUn rahoitus on keskeisessä asemassa, niitä voidaan mahdollistaa e, yhteistyötä ja houkutella tutkijoita. Ja Horisontti 2020-ohjelma osoittaa, että prototyyppejä rakentavat tiedemiehet ja yliopistojen väitöskirjat, tutkijat voivat tutkia näitä asioita nyt meillä on nyt Horisontti Eurooppa ohjelma, joka seuraa tuota edellistä 2021-2027. No tämä koskee aika kaukasta tulevaisuutta brittihallitukselle, jotka eivät pysty oikein hoitamaan tulevia tuntejakaan, mutta e, e, olemme sitten sisällä tai ulkona EUsta. Meidän pitää olla mukana tässä tutkimusohjelmassa. Tiedämme hyvin, että, että maine on vaikea saada ja helppo menettää. The next. Hyvä, kiitos kollega. Seuraavaksi edustaja Palmer, minuutti. Uh, Kiitos. Horisontin rahoitus on ainakin meillä ollut tärkeää. Olemme saaneet satoja miljoonia lisää rahoitusta yliopiston huipputason tutkimukseen ja myös yritysten tukemiseen. Tämä on tärkeää, niin kuin yleensä rahoitusohjelmat, jotka ovat pystyneet myös taloutta kehittämään. Ja tämä myös tuo esille sosiaalisen ulottuvuuden aikuisopetuksen kautta. Ja meidän pitää, meidän pitää, jos löytyy miljardeja Brexit, sopimuksettomaan brexitiin, niin kyllä meidän pitää löydä, löytää rahaa myös tutkimuksen tukemiselle me, meidän alueellamme pitää saada riittävästi rahoitusta jatkossakin ja minä aion sitä, sitä kannattaa. Kiitoksia edustaja Palmer. Seuraavaksi Edustaja Deva, minuutti. Kiitos puhemies. Horisen, kaksi, Horisen ohjelma on ollut pitkään esillä ja hyvä. Ja koska se saattaa olla yksi viimeisiä puheenvuoroja täällä parlamentissa, haluan sanoa, että tutkimustoiminta parlamentissa ja mukana olleet ihmiset jo viimeisen 20 vuoden ottavat käyttöön alkuperäistä tutkimusta. Haluan erityisesti kiittää seuraavaa Susan Ben Hardman. Daniel Hamilton, Ingrid Grossu, Lynn Guy, Leakat Kaber, Armand Antonian, Edward Robinson and Daniel. Ja Danny Daniel Howard he ovat tehneet erityistä työtä tässä parlamentissa viimeisen 20 vuoden ajan. He ovat tehneet yhteistyötä minun kanssani. Kiitos. Kiitos edustaja Deva. Sitten eh, edustaja Schenfeld, minuutti. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący Kiitos, Kiitos puhemies. Horisontti Eurooppa jo nimensä puolesta on upea. Tämä on hyvin löydetty nimi koska se osoittaa, mitkä ovat tavoitteena. Eli moderni kilpailukykyinen Eurooppa globaalilla markkinalla ja Eurooppa, joka perustuu innovaatioon. Ja senpä takia tämä ohjelma minun mielestäni ansaitsee meidän tukemme, eikä tässä ole kyse pelkästään siitä, että tuemme näitä kahta 84 miljardia euro, euroa, jota komissio ehdottaa. Me olemme ehdottaneet 120 miljardia tämän. Haluaisin mainita joitakin hyötyjä tästä ohjelmasta, vaikka niitä on paljon. Ensinnäkin olemme korostaneet, kuinka tärkeätä pk-yrityksille on vaikka 60 prosenttiakin vain eh, saadaan eh, näille osoitettua tukea ja, ja se, miten tutkimus edistyy tieteen alalla. Tietysti e Euroopassa on valtavasti, jotka saavat paljon tukea tutkimuksella, toiset eivät. Seuraavaksi Sarari minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen oikein iloinen siitä, että tässä viimeisessä puheenvuorossani tässä talossa voin olla myönteisellä mielellä. Aikaisemmissa puheenvuoroissani oli mielestäni aivan oikeassa, kun kritisoin päätöslauselmia ja lainsäädäntö paperit, joita parlamentissa hyväksyttiin, mutta horisontti on juuri sellainen ohjelma, jota meidän pitäisi tukea. Ja jo, jos haluamme pysyä innovaation, tieteen ja tutkimuksen kärryillä. Olen oikein tyytyväinen tästä väliaikaisesta sopimuksesta koskien kyseistä ohjelmaa ja toivon, että saavutetaan kunnianhimoinen sopi- sopimus ja rahoitus. Haluaisin vielä todeta, että kun yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin, toivon, että se olisi täysin mukana tässä ohjelmassa, niin että se voi jatkoa, koska se on hyvin läheinen tiedekumppani. Kiitoksia sitten edustaja Pospiselle minuutti. Pane předsedající, já jsem také podpořil s radostí tuto dohodu. Kiitos puhemies. Minäkin olin hyvin tyytyväinen voidessani tältä hanketta, koska jokainen euro, euro joka investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen, on hyvin käytettyä rahaa. Siksi olen todellakin iloinen, että tämä alustava sopimus on saatu aikaan olen todella iloinen nähdessäni, että nämä investoitavat määrät ovat lisääntyneet. Olen niin, haluaisin niin ikään todeta, että rahan virtaaminen on, on paremmin spesifioitu. Niitä investointeja tulee enemmän, ja puhutaan ilmastonmuutoksiin, terveysteknologiaan ja moniin muihin tärkeisiin asioihin. Ja jos Eurooppa haluaisi olla olla muun maailman tasolla, niin ei riitä, että käytetään pelkästään tätä rahaa, mutta on tärkeää saada myös näitä eurooppalaisia varoja. Sitten seuraava edustaja Vinutti. Grazie, presidentti. Kiitoksia puhemies. Tämä asetus selkeästi edustaa kaikkein kunnianhimoisimpia tavoitteita tällä alalla. Tämä on varmasti tärkeä merkki. 35 prosenttia rahoituksesta kohdistetaan ilmastoystävällisen teknologian 35 sadasta mm, tällä uudella kaudella. Olen yhtä mieltä näistä selkeästi määrittellyistä tavoitteista, kuten kaupunkialan vähähiilistäminen e, e, ja se, että keskitytään temaattisiin aiheisiin, kuten aikaisemminkin ohjelmalla. Sitten komission tunnistama viitekehys, joka koskee kaikkein lupaavimpia laboratorioita, on tarkoituksena auttaa näitä laboratorioita ja startup-yrityksiä. Ainoa kielteinen asia koskee sitä, että ei ole muodollisesti suljettu pois fossiilisia pol- polttoaineita rahoituksesta tulevien sukupolvien ja nimessä näin olisi varmaankin pitänyt tehdä. Kiitoksia. Uh, next, Kiitoksia. Seuraava edustaja Kosta minuutti. Tämä um, apology. Anteeksi. Vielä kerran Rova Kosta. Kun luen tästä listasta, niin edelleenkin Rova Kosta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Uskon, että on hieno uutinen nyt, kun on hyväksytty tämä valeaikainen sopimus Horisontti 20 20 Toivon, että ne ministerit pitävät kiinni tästä. Kyse on siinä, että investoidaan tietoon, innovointiin, Euroopan kilpailukykyyn ja osallisuuteen. Olen erittäin tyytyväinen erityisesti kahdesta asiasta. Saavutimme sen, että mukaan otettiin eh, sosiaali- yhteiskuntatieteet, humaniset tieteet. Tähän eh, mukaan olisi aika erikoista, jos nämä asiat eivät olisi mukana tieteellisessä tutkimuksessa, jossa on eri teemoja mukana. Toinen merkittävä kulttuurivaliokunnan saavutus on se, että meillä on mukana temaattinen klusteri, jonka nimi on kulttuurin luovuus ja osallistuva yhteiskunta. Siitä merkittävä osa on luovaa kulttuurin varten, toinen sitten tätä uutta kulttuuriperintöpilveä varten, joka koskee kulttuuriperintöä. Tämä vahvistaa Euroopan unionia. Äh, Kiitoksia, Rahanan minuutti. Kiitos, puhemies. Mistä olemme keksineet, että poliitikot ja viranomaiset pystyvät päättämään siitä, mihin rahaa käytetään? No minä olin ennen lehtimies ja sain aina kaiken näköistä loppausta. Ja minä en oikeastaan muista, että mistään syntyi tuloksia. Nimittäin tämä teknologiset läpimurrot, amerikkalaiset hakukoneet ja kaikki muut. Mikään niistä ei, ei ollut valtion rahoituksen tarpeessa. Ja nyt katsomme tätä kehoa, että katsomme mistä löytyy vastaanottaneille rahoille. No kyllähän tietenkin kaikki haluavat, koska jos ovat edunsaajia, niin, mutta jos meillä on vähän rahaa, niin pitäisikö sitä käyttää tällaisen yleensäkään? Ja minä tietenkin haluan käyttää rahaa koulutukseen, sitä pitäisi tehdä, mutta kun tässä talossa kuulee, että, että että menestys riippuu budjetin koosta, niin en tiedä, onko kirjoitet silloin oikein. Kiitoksia, herra Hannan. Sitten äänestysselitys Kristian Ellerin mietinnöstä Euroopan horisontti puitoilemme täytäntöönpanoa koskeva ohjelma. Herra Hännan vielä minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on viimeinen puheeni tässä istunnossa ja haluaisin esittää tässä yhteydessä kiitoksen teille ja henkilökunnalle ja tulkeille heidän avustaan tämän eh, täysistuntojakson aikana. Ja samalla olen turva, turhautunut siitä faktasta, että, että kolme vuotta Brexit eh, kansanäänestyksen jälkeen niin, eh, niin Britannia on, on nyt sitten uusien eurovaalien noidankehän edessä herra herra Hänen. Me siirrymme sitten äänestysselitykseen Dikola Danti mietintöstä markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimusten mukaisuudesta. Ja yksi puhuja, Rova Mitsi. President, Kiitos puhemies kun kuluttajat ostavat uutta kosmetiikkaa tai muuta, niin heidän pitää olla varmoja, mutta näin ei tapahdu. Moneen otteeseen markkinoilla olevat tuotteet ovat riski sinänsä. Ja ainoat tuotteet, jotka löytyvät markkinoilta tai verkossa, ne pitää saada turvallisiksi. Onpa ne sitten tuotettu EU-ssa tai ei, niin tarvitaan sääntöjä valvonnan ja, ja sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi ja myös, että tuottajat noudattavat olemassa olevia standardeja ja vaatimuksia. Tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä, jolla suojataan kuluttajia silloin, kun he ostavat tuotteita, jotka saattavat olla riski. Ja sen takia äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tällä parannetaan tuotteiden turvallisuutta ja kuluttajan suojaa, jotta voimme saada aikaan oikeudenmukaisemmat sitä markkinat. Uudet säännöt suojaavat terveyttä, kuluttajien terveyttä. Kiitos. Kiitoksia. Daltonin mietintö jonkun sääntöjen täytäntöönpano parempi valvonta nykyaikaista menen. Palmer, minuutti. Yksi merkittävimmistä asioista kuluttajasuojassa on on tämä merkinä teille reilua. E, itse asiassa nämä, nämä kuitit e, on, ei, ei, e, ei voi olla niin, että ei näitä kuitteja anneta ja hinnat paisuvat. On, on todettava, että UKssa on, on pitkän tarvittu uusia lakeja. Tarvitsemme koordinoituja ratkaisuja Euroopan tasolla. Yksi tapa, jolla tähän on puututtava, koska sitä totta toimia, joilla voidaan tällaiset to, sitten merkinnät poistaa. Ja useat taiteilijatkin tulivat tässä erikoisella tavalla Google House esiin. Haluaisin pyytää, että tähän puututtaisiin ja näin tilanne olisi reilu. Kiitoksia sitten edustaja Pospisil. Kiitos puhemies. Pitkän epäilyn jälkeen minä tuin tätä ehdotusta, joka on epätäydellinen, kun ajatellaan laadun, elintarvikkeiden laatua. Ja tarkistus, joka ei mennyt läpi, todellakin toimi paremman laadun puolesta ja halusi estää epäreilun kilpailun ja valitettavasti se ei mennyt läpi äänestyksessä ja minä pahoittelen sitä. Niinpä tuloksena syntynyt kompromissi on sellainen, joka vie meidät pikkuhiljaa sellaisen tilanteeseen, siis Tsekin tasavalta ja muut ja, ja uudet jäsenvaltiot saavat sama, tuotteita samalla nimellä, mutta kompromissiehdotus ei riitä. Ja toivonkin, että tulevaisuudessa uusi Euroopan parlamentti ja komissio hoitavat tämän asian. Ja jos me todelle haluamme, että kompromissi, jos me toteamme, että kompromissi ei ole riittävä, niin tulevaisuudessa ajaudumme ikäviin tilanteisiin. Seuraava mietintö on, on Ajuson mietintö, eli elintarvikeketjuun sovellettavan EUn riskiarvioiden avoimuus ja kestävyys. Skanes, äh, äh, minuutti. Certyfikowanie bezpieczeństwa jakichś produktów ma sens tylko wtedy, kiedy... Kiitos tuotteiden todistus liittyy siihen, joka antaa tällaisen todistuksen tai varmistuksen, ja, ja sillä on vastuu, joka todella konkretisoituu, jos, jos se antaa väärän todistuksen. Ja senpä takia pitää katsoa, että tällaisetkin päätökset voidaan kumota ja tässä täytyy tietenkin antavan laitoksen tutkia, että mitä voidaan esimerkiksi syödä ja mitä ei. Tämä on hyvin yleinen, yleisellä tasolla tämä direktiivi. Ja sieltä lukee vain, että kaikki pitää toimia ajoissa, mutta tämä ei näy kuitenkaan konkreettisesti käytännössä. Sen takia äänestin vastaan. Kiitoksia ja, ja viimeinen mietintö, josta meillä on äänestysselityksiä on Grandes Pascalin lääkkeiden lisäsuojatodistus. Ensimmäinen puhe Faria, minuutti. Obrigado, Presidente. Nos dias que correm, 70% dos medicamentos no mercado da União são genéricos produzidos numa, numa das 400 fábricas. Kiitos puhemies. Meillä on Euroopassa 400 tehdasta. Nämä markkinat tarjoavat aina vain enemmän mahdollisuuksia ja myös säästömahdollisuuksia kaikille minä katson, että on tärkeää tarjota lisäsuojaa myös niille, jotka tuottavat geneerisiä lääkkeitä. Meillähän on vajetta Euroopassa tällä alalla ja haluamme taata markkinoiden vakauden, turvallisuuden ja haluamme myös korjata puutteet. Meillä on mahdollisuus viedä tuotteita myös kolmansiin maihin me toteutamme hyviä käytänteitä, tuotteet on tuotettu täällä turvallisissa olosuhteissa ja on varmistettu myös sosiaaliset olosuhteet. Tietysti meillä on myös poikkeuksia esimerkiksi patenttien suhteen. Ei saa olla niin, että tämä asetus sitten aiheuttaa haittaa, ongelmia patenttien kannalle, kannalla. Meidän täytyy pystyä kilpailemaan muun maailman kanssa arvoisa Sitten yksi minuutti. Grazie, Kiitos puhemies. Uusi asetus, joka tarjoaa lääkealalle lisäturvaa, pätee uusiin yrityksiin niin, että ne voivat kasvaa ja laajentua myös uusille aloille. Ne voivat luoda myös uusia työpaikkoja. Eurooppalaiset yritykset joutuvat kärsimään kovasta kilpailusta EUn ulkopuolelta ja siellä ei eh, toimita samoissa olosuhteissa. Näin yritykset ovat eh, sijoittautuneet EUn ulkopuolelle eh, hyvin vaikeissa olosuhteissa. Uusi asetus mahdollistaa geneeristen lääkkeiden tuottajille paremmat toimintamahdollisuudet tuottaa geneerisiä lääkkeitä silloin, kun kyse on sertifikaateista ja toimintaluvista. Mahdollisuus on myös viedä näitä tuotteita EUn ulkopuolelle silloin, kun patenttia ei ole enää voimassa. Näin lääkealalla voidaan toimia niin, että päästään myös sellaisille markkinoille, joissa patenteista ei niinkään välitetä. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt keskeytämme istunnon kello kolmeen asti.